Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle persönlich und hier ein... No niin, kollegat, tervetuloa. Te kaikki lukuisat kolleganne, tämä on varsinainen yleisöryntäys. Meidän piti laittaa jo ovi kiinni, että ei tupa ole ihan täynnä. No niin, kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2008. Valmistelija Bydiköver, tervetuloa ja olkaapa hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen vakuuttunut siitä, että ne, jotka eivät ole täällä henkilökohtaisesti keskustelemassa näistä asioista täällä niin tänään, ovat kuitenkin hengessä mukana. Olemme päättäneet laatia tästä kertomuksesta oman lausuntomme. Sovi, Sofi Innetfeld on valittu esittelijäksi tähän kertomukseen liittyen ja minua on pyydetty pysty laatimaan tämä lausunto. Mielestäni asiakirjassa pitäisi olla seitsemän pääkohtaa. Ensinnäkin ei mikään vähäpätöinen asia, eli että me pidämme tätä kertomusta hyvänä, eli kyllä tällaisia asioita pitäisi mainita myöskin kartelleihin liittyen ja sitten tällainen yhteisreferaatti olisi hyvä perustaa. Ja on kaikkien tiedossa, että kartelleista on kuluttajien näkökulmasta vain ainoastaan haittaa ja, ja tästäpä syystä tätä tulisi myöskin korostaa erityisesti. Ja toisaalta, kun tätä luonnostelin, niin lähdin vielä siitä ajatuksesta, että COP15 voitaisiin saada aivan toisenlaisia tuloksia aikaiseksi, mutta periaatteellisella, periaatteellisella tasolla puhuttaessa tietenkin voidaan aina kysyä, että minkälaisia vaikutuksia tällaisilla kansainvälisillä sopimuksilla on kilpailuun ja kilpailutilanteeseen. Kolmas huomioni kuuluu, että komission tulisi seuraavassa kertomuksessaan lisätä PK-yrityksiä ja kilpailua koskeva painopiste kokonaisuus, koska sillä tavalla voidaan painottaa erityisen voimakkaalla tavalla tiettyjä aspekteja erityisesti kun huomioidaan, minkälaisia ongelmia kilpailuasetelmat aiheuttavat pienille ja keskisuurille yrityksille, joten tähän liittyen pitäisi oma otsake lisätä tähän kertomukseen ja näin tukea PK-yritystoimintaa. Neljäs asia. Meidän tulisi tutkiskella, niin kuin itsekin sanon, että millä tavalla kansalliset autopolitiikan järjestelmät ovat hankaloittaneet kilpailuasetelmaa. Ehkä olisi parempi sanoa, että mikäli kyllä, niin miten. Eli lisättäisiin tällä, että mikäli näin on käynyt, niin mitä sitten pitäisi tehdä. Ja mielestäni mitä aliankioiden asetelmaan tulee, niin se on sellainen osa-alue, jota ehdottomasti tulisi tarkastella. Sitten viides huomioni, niin- ja se liittyy energia-alaan. Saksassakin tästä on syntynyt päivän polttava kysymys, ehkäpä myös muissa jäsenvaltioissa. Eli että investointihankkeet ovat pienentyneet ja ne ovat vaikuttaneet tai omiaan vaikuttamaan kilpailutilannetta tai tilanteeseen. Ja sitten julkiset hankinnat omana aihealueenaan. Tätäkin korostetaan, koska tällä hetkellä on olemassa erilaisia kansallisia määräyksiä, jotka voivat johtaa kilpailun vääristymiseen. Ja sitten toinen asia, joka liittyy kuutoskohtaan, mitä tulee sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin, niin nekin täytyisi huomioida – sillä tavalla, että innovointia tuettaisiin. Ja sitten seuraavana kohta, kohtana televiestintäsektori. Olen sitä mieltä, että vaikka komissio on pyrkinyt vahvistamaan kilpailuasetelmaa, niin silti puutteita on vielä havaittavissa ja tästä syystä olen lisännyt tänne muutamia lisäyksiä, tekstejä, viittaan muun muassa tämän BEREK sääntelyyksikön mainitsemiseen. Olen kertonut jo varjoesittelijöille, että olen valmis keskustelemaan kompromissitarkistuksista ja me olemme jo keskustelleet asioista tarkemminkin ja olen valmis jatkamaan tätä yhteistyötä ja olen keskustellut tästä luonnoksesta niin myöskin esittelijä Inet Feldin kanssa, ja hän sanoi, että hän olisi tyytyväinen, jos ITRE-valiokunta oman lausuntonsa tähän aiheeseen liittyen laatisi. Kiitoksia. Seuraavana kollega Balcitis, olkaa hyvä. Gerbiamas pirmininkė, e, tai visų pirma noriu pasveikinti kollega Butiko. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollegoita tästä lausunnosta, joka on hyvinkin kattava. Ja haluan kiittää esittelijää yhteistyöstä, koska meidän ehdotuksemme on sisällytetty tekstiin. Se on hyvä asia. Muutama huomio. Muutama huomio, josta meidän täytyy uskoakseni keskustella tulevaisuudessa. Ensinnäkin energia sisämarkkinoiden kilpailukysymykset ja energiaturvallisuus. Meillähän ei tällä hetkellä vielä ole yhtenäisiä energiamarkkinoita, koska Itämeren alue on energiahuollon osalta eristynyt muusta Euroopasta ja me joudumme maksamaan enemmän energiasta nykyään kuin muualla Euroopassa maksetaan. Joten meillä, niin kauan kuin meillä ei ole yhtenäistä infrastruktuuria Euroopassa, me emme voi taata sisämarkkinoiden, nimenomaan energiasisämarkkinoiden tehokkuutta ja kilpailukykyä. Joten mielestäni meidän pitäisi sisällyttää tähän myös energiainfrastruktuurihankkeiden asianmukainen rahoitus niin, että ne voidaan toteuttaa ajoissa ja että komissio voi esittää raportteja ajallaan siitä, mitä tällä alalla tapahtuu. Sitten tästä matalahiilitaloudesta. hiilitaloudesta jota Eurooppa tavoittelee. Meidän täytyy varmistaa se, että kaikki antamamme tuki vastaa tavoitteita. Puhun tässä puhtaasta liikenteestä, joka on ympäristöystävällistä. Mielestäni komission täytyisi pohtia myös sitä, miten julkisia hankintoja koskevat säännöt vaikuttavat jäsenvaltioiden kilpailupolitiikkaan. Minun mielestäni nimittäin ne vaikuttavat. Jäsenvaltioiden välillä on eroja, kun puhutaan julkisia hankintoja koskevista säännöistä, ja mielestäni komission tulisi asettaa yhtenäiset säännöt tälle alalle kaikkialle Eurooppaan, koska vain sillä tavalla voimme pitää huolen siitä, että kilpailu keskittyy nimenomaan kilpailuun ja sääntöjä noudatetaan. Kiitos. Danke sehr. Paljon kiitoksia. Tahtoisikohan komissio kommentoida? Paitsi ennen komissiota vielä kollega Weber. Anteeksi, en nähnyt teitä. Euh, niin, lyhyesti vain. Haluaisin kiittää kollegaamme tästä erinomaisesta lausunnosta. Ei tähän oikeastaan ole kovinkaan paljon sanottavaa, mutta tämä kuudes kohta, jossa suositetaan sitä, että sisällytettäisiin julkiset tarjouskilpailut ja otettaisiin mukaan myös tietyt normit ja kriteerit ja niin, että julkisissa hankinnoissa otettaisiin huomioon myös ympäristö- ja kilpailukysymykset. Tämä, rehdy, tämä dynamisoisi kilpailua ja no tämä on hyvä, mutta kaiken kaikkiaan meidän, mielestä, meidän tulisi paremmin ottaa huomioon kilpailuasiat. Täytyy muistaa, että kilpailupolitiikka ei ole tavoite sinään, vaan se on keino. Ja siksi meidän tulisi kiinnittää huomiota tähän. Muun muassa omassa maassani ikään kuin liioitellaan kilpailuaspektia. Ja se on estänyt sen, että meillä olisi voimakkaita kilpailukykyisiä eurooppalaisia yrityksiä. Meidän tulisi toimia niin, että vahvistaisimme eh, eurooppalaisia toimijoita ja palveluita. Toki täytyy torjua kartelleja ja eh, määräävää markkina-asemaa. Eh, ja tietenkin täytyy toimia niin, että sellaista ei tapahdu, mutta mutta samalla meidän tulisi myös toimia niin, että vahvistaisimme yri, eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja toimintakykyä. nämäkin kriteerit tulisi ottaa huomioon. Danke sehr. Die Kommission... Paljon kiitoksia. Haluaisikohan komissio osallistua tähän keskusteluun? Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Joo, kyllä vain. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä lämpimästi tästä mietintöluonnoksesta. Se on hyvin kattava ja hyvin hyödyllinen, koska se käsittelee niitä seikkoja, jotka auttavat meitä parantamaan tulevaisuudessa tämän kokonaisuuden luonnostelua. Panen merkille sen, että erityisen keskittymän fokuksen mukanotto tähän, sitä on arvostettu pk-yritysten osalta. Ja kysymys kilpailun ja pk-yritysten välisestä suhteesta on meidän toimintamme ytimestä. Ja tämähän voi nähdä, voidaan nähdä eri aloitteiden kautta, joita olemme tehneet esimerkiksi valtion tukien osalta, joten tämä tulee vahvasti heijastumaan seuraavassa komission asiakirjassa sen suuntaisesti, kun parlamentti haluaa sen nähdä. Sitten näistä muista elementeistä, joita täällä on keskusteltu, panemme ne merkille. Ne ovat erittäin hyödyllisiä ja yritämme mahdollisimman suurissa määrin vastata parlamentin huomioihin seuraavassa asiakirjassa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten valmistelija, haluatteko vielä puhua? Kyllä, ihan lyhyesti. Minun on kyllä nyt todettava kollega Weberin huomioiden jälkeen, että enpä olisi koskaan uskonut, että minua kritisoitaisiin siitä, että haluan edistää kilpailua. Kertokaapa siitä kotimaassanne, kollega Weber. Niin. Ja että vihreää edustajaa kritisoidaan ITRE-valiokunnassa siitä, että kilpailua tulisi vaalia. Niin kollega Weber, en missään nimessä ole sitä mieltä, että kilpailu olisi joku pyhä asia. Kyllä markkinoilla tarvitaan järjestystä. Ilman demokraattisesti säänneltyjä kilpailumarkkinoita ne eivät toimi. Mutta en ole sitä mieltä, että markkinat itse voisivat säännellä itseään. Meidän täytyy lisäksi myöskin katsoa, että minkälaiset markkinajärjestykset ovat olemassa tai järjestelyt ovat olemassa ja varmistetaan, että tiedonvälityskin toimii ja että varmistetaan, että kaikki tietävät, mitä vaikutuksia tietyillä markkinajärjestelmillä on. Se on tietenkin hyvä seikka ja tämä asia tulisi sitten myöskin käytännössä ottaa esille tässä kohdassa kuusi. Kiitos. Toinen toista sitten on tarkistusten jättöpäivä viimeistään ja sitten ki- mielellään englannin kielellä jätettynä, koska aikataulu on tiukkaakin tiukempi ja kaikkihan ovat hyväksyneet tämän lähestymistavan. Sitten seuraava kohta 30 mietintö komission vihreästä kirjasta biojätehuolto Euroopan unionissa ja meidän asiantuntijamme ja valmistelija on Charles Chichester. Olkaa hyvä. Thank you. Um, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kollegamme Gutierrez. Taakastaan entinen kollega myös eri ryhmästä on pyytänyt minua korvaamaan itseään. Ja toki on, pyytänyt, pyytänyt, että vaihdamme järjestystä, niin tämä sopii minulle, jos toimimme nopeasti. Sopii mulle. Järjestystä voidaan muuttaa, mikäli kaikki muille, muille tämä sopii. Eli Europeana-hanke ja valmistelija Enciu saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. În calitate de raportor pentru opinie în comisia a Niin, minä olen laatinut lausunnon, joka koskee europeana mietintöä ja haluaisin tässä esitellä teille päätelmäni ja ehdotukseni valiokunnalle. Ensinnäkin pieni täsmennys tähän alkuun. Älkää ottako huomioon sitä ää, tekstiä, joka teille on jaettu, koska täällä on käännösten välillä ää, eroja. Niin. Tämän, tätä hanketta tulisi mielestäni parantaa. Europeanan tulisi olla tietokanta, tällainen online-tietokanta. Sen ei pitäisi olla portaali, koska sen tulisi paremmin helpottaa pääsyä digitalisoituihin tietokantoihin tietokantoihin. Tämähän on siis hanke, jota maksetaan julkisella rahalla ja sen tulisi helpottaa äh, ylipäänsä eurooppalaisen kulttuurin saatavuutta. Me emme tietenkään voi äh, vakuuttaa sitä, että kaikki äh, teokset olisivat saatavilla – voimme tehdä sen vain siinä tapauksessa, että tällaiset out of print tuotteet ovat ilmaisia. Kuitenkin näiden palveluntarjoajien omaisuuttahan tämä sisältö on ja palveluntarjoajat voivat itse vaatia maksua ja siksi meidän tulisi asettaa perustaa tai kehittää virasto tai komitea, joka veisi eteenpäin europeanaa. Ja tämä virasto tai komitea olisi Euroopan komission siipien suojissa, ja meillä tulisi myös olla menettely, jonka myötä voisimme käsitellä näitä copyrightin alaisia teoksia. Tällainen tietokanta, sen tulisi olla sellainen, että se myötä digitaalisen, digitaalisen materiaalin saatavuutta. Sen tulee olla laaja. Kyse on siitä, että kansalaisilla tulee olla pääsy laadukkaaseen sisältöön. Ja tämä mahdollistaisi sen, että Tämä edellyttää sitä, että kaikki kantaisivat vastuunsa, jotta, jotta hanke voisi toteutua. Ja jotta tämä kan, hanke voisi toimia, tarvitaan digitaalisen materiaalin lähteitä ja resursseja. Ja vain komissio voi pitää huolen siitä, että tällaista tietokantaa voitaisiin hallinnoida yhdenmukaisella tavalla. Ja sen vuoksi on syytä komission tehdä tutkimus siitä, minkälaisia mahdollisuuksia olisi luoda niin eurooppalainen virasto kuin kansallisiakin virastoja, jotka voisivat hallinnoida digitalisointiprosessia niin, että otettaisiin huomioon tekijänoikeudet ja varmistettaisiin myös se, että tekijät saavat palkkionsa. Ainoastaan siis jäsen, ainoastaan Alankomaita lukunottamatta kaikkien jäsenvaltioiden eh, tekijänoikeuslainsäädäntö eh, kattaa tilanteen, jossa teoksia saatetaan myös digitalisoituun muotoon. Tämä on kuitenkin hyvin tärkeää, jotta eh, materiaali on saatavilla kansalaisille nopeasti ja ilmaiseksi. Europeana hankkeessa on otettava huomioon tekijän Ehtona on myös se, että kansalaisilla on pääsy ja tutkijoilla, opiskelijoilla on pääsy opetusmateriaaliin ilmaiseksi. Tämä on erittäin tärkeää Euroopan tasolla. Näillä yhteiskuntaryhmillä, siis opettajat, tutkijat, opiskelijat, heillä täytyy olla etuoikeutettu pääsy tietokantaan ja tätä pääsyä on valvottava nimenomaan komission taholta. Yksi ratkaisu olisi se, että varmistettaisiin näiden yhteiskuntaryhmien ilmainen pääsy sisältöön tietyn tilin kautta. Nuoria tulisi rohkaista ottamaan, hankkimaan tätä tietoa, koska vain tällä tavalla voimme edistää eurooppalaisia arvoja. Toinen ongelma, jonka edessä tällä hetkellä olemme, on se, että meillä ei ole sellaisia oikeudellisia puitteita, joiden myötä kirjastoja voitaisiin hyödyntää kyseisen materiaalin digitalisointiin. Meidän on kuitenkin pyrittävä löytämään yhteistyökäytäntöjä, joiden myötä, myötä digitalisointihanke voisi toteutua. Tällä hetkellä emme välttämättä tiedä, kenellä tekijänoikeudet ovat. Itse kirjastotkin ovat joutuneet kärsimään tästä hankkeesta. Kuitenkin kirjastot nimenomaan olisivat se taho, joka parhaiten voisi hoitaa tämän hankkeen. Europeana hanke on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Kansalaiset eivät sitä välttämättä tunne tällä hetkellä. Siinä vaiheessa, kun hanke on toimintakelpoinen, sitä täytyy tehdä julkinen ja sitä täytyy myös mainostaa – koska ihmiset eivät välttämättä tunne tätä, tätä julkista palvelua. Yleensä ihmiset käyttävät Google Booksia, koska se on paremmin tunnettu kansalaisten keskuudessa. Meidän hankettamme kukaan ei tunne, ja sen vuoksi se on lähes resurssien haaskuuta. Sillä voi olla eurooppalaista arvoa ainoastaan siinä tapauksessa, että ihmiset sen tuntevat. Kiitän teitä huomiostanne, kuuntelen korvahöröllä teidän näkemyksenne aiheesta. Kiitos. Herzlichen Dank, Frau Gutierrez-Guterres. Kiitoksia, rouva Gutierrez-Guterres. Kiitoksia. Aikaisemmalla Espanjan puheenjohtajuuskaudella me keskustelimme tästä aiheesta. Olin silloinkin kulttuurivaliokunnassa ja silloin todensimme sen ongelman, joka liittyy kulttuuri aiheen kanssa työskentelemiseen silloin, kun ei ole vastuuvaliokuntana. Eurooppa ei oikein hyvin osaa näitä subsidiariteettiasioita hoitaa. Joskus se haluaa puhata kaikenlaista, vaikka se ei sille kuulu ja toisinaan ei halua tehdä yhtään mitään. Europeana on täynnä hyviä aikeita, mutta se on huonosti hoidettu. Osittain tässä edustaja esittelijä jo nämä ongelmat tuo, toi esille, mutta tässä oli yksi suurempi ongelma. Euroopan ajatuksena on se, että meillä on virtuaalikirjasto, eurooppalainen virtuaalikirjasto, johon, joka on yhteydessä kaikkiin eurooppalaisiin kirjastoihin. Näin ollen tässä täytyy varmistaa se, että koordinaatio on tehokasta ja laadukasta, ja samalla täytyy varmistaa se, että maat todella toimittavat tuohon eurooppalaiseen verkostoon tietoja. Minä en puolla sitä, että jokaiseen maahan luodaan oma instituutionsa. Minä olen ollut alueministerinä ja minä kyllä tiedän, mitä ongelmia on tällaisten eri e, instituutioiden välinen, välinen ymmärtäminen, mitä se tuo mukanaan. Meidän täytyy tätä päätahoa vahvistaa ja tässä täytyy olla keskitetty koordinointi niin, että se on laadukkaampaa ja vastuullisempaa On tämä sitten julkinen tai yksityinen tämä yksikkö, se on ihan sama. Meillä kerrottiin siitä, mitä Alankomaissa tapahtuu. Siellä naamioidaan se, mikä on yksityistä julkiseksi ja toisinpäin. Ajatellaan tässä vaikka tutkimusta. Yliopistot maksavat jollekin elimelle Hollannissa, jotta se jakaa sitten näitä julkaisuja ja sitten itse artikkelin kirjoittajan täytyy maksaa, jotta hän pystyy lukemaan oman julkaisunsa. Minun mielestäni tämä on aivan naurettavaa. Jos meillä on eurooppalainen tällainen virtuaalikirjasto, sen täytyy olla avoin, sen täytyy olla laadukas ja sen budjetin täytyy olla parempi. meillä täytyy olla tämä selvä keskuspaikka ja selvä vastuutaho. Olen yhtä mieltä siitä, että tässä ei myöskään yhtä ainutta kieltä tässä täydy luoda. Minä olin koordinoimassa kulttuuriasioita espanjalaisella alueella alueministerinä ja eh, Espanjassa sanoimme, että jokaisella opettajalla on oma ohjekirjansa. Meillä on esimerkiksi luettelointijärjestelmät yhdessä maassa, jotka ovat erilaisia kuin toisessa maassa. Meillä on tällaisia erilaisia internetjärjestelmiä, PDF, tiedostot ja niin edelleen. Meillä on JPC ja kaikkea muutakin. Meillä ei ole niinkään selvä. meillä on selvät erot Yhdysvaltojen kanssa, mutta meillä täytyy olla tässä yksi selvä yhteinen internetkieli tätä kaikkea varten, niin meillä on tätä varten myös tarvittava teknologia tänä päivänä. Toisaalta mielestäni nyt ei voida luoda oikeudellista järjestelmää. Meillä voi olla yksi pääelin. Jos me luomme tällaisen oikeudellisen järjestelmän, niin meillä on taas edessämme nämä, nämä samat ongelmat. Romanialaiselle kollegalle vielä toistaisin tässä, että kaikista vastentahtoisempia vastarannekin iskejä tässä ovat Saksa ja Ranska, kun puhutaan kulttuurihankkeista. Ne ovat vanhoja kulttuurimaita. Meidän täytyy korostaa tässä subsidiariteettia ja tehdä siitä houkuttelevaa. Ja olen yhtä mieltä kollegan kanssa erästä argumentista. Subsidiariteetin kustannuksella me emme voi nyt jarrutella. Meidän täytyy saada virtuaalikirja, kirjoja, kuvia videoita varten tämän maailman nuorille. Meillä on varsin tietämätön nuoriso, joka viettää päivänsä tietokoneen ja internetin äärelle Ja siellä täytyy olla hyviä asioita eikä pelkkää potaskaa täynnä. Meidän täytyy näin lopuksi tiivistellä vielä tukea europeana. Ja kiitän herra Chichesteria, hän on aina ollut suuri herrasmies ja antoi minulle tässä nyt puheaikaakin. Minä todella haluaisin vahvistaa tätä keskitettyä elintä. Meidän täytyy saada koordinointia aikaiseksi, muuten emme saa mitään Euroopalle aikaiseksi. Meidän täytyy yrittää löytää sellainen järjestelmä, jossa on maksimi yhteensopivuus ja minimi lainsäädäntö ja paljon lukijoita. Minä en tässä myöskään tekijänoikeuksiin koskisi. Tämä on iso pullonkaula se on vaikea asia. Kiitoksia. Herzlichen Dank, der Kollege Bütikow. Kiitoksia ja seuraavana kollega Bütikofer. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun kiitokset valmistelija Ensiolle, että hän on tarjonnut keskustelupohjaksi tällaista asiakirjaa meidän käyttöömme. Kaksi tärkeää asiaa hän mainitsee. Ensinnäkin vapaa pääsy ja toisaalta, niin kuin tekin korostitte itse, tarve ikään kuin markkinoida tätä virtuaalikirjastoa, että se todellakin tulee kaikkien tietoisuuteen. Tästä ei ole mitään iloa, jos kukaan ei tunne sitä, joten mielestäni olisi tärkeää korostaa juuri tätä nimenomaista aspektia. Haluaisin tähän lisättävän muutamia harvoja asioita. Euroopanaan liittyen ongelmana on se, että jäsenvaltiot eivät kaikki ole yhtä intensiivisesti projektin takana. Mainittakoon Ranska ja Saksa, jotka todellakin ponnekkaasti ovat tätä asiaa olleet ajamassa ja olisikin tärkeää, että koska tarkoituksena on vaalia eurooppalaista kulttuuriperinnön monimuotoisuutta, niin kyllä tarvitsisimme useamman vetäjän tähän projektiin mukaan. Ja sitten on juridisia ongelmia, kuten se, että miten voidaan tekijänoikeuslain piiriin kuuluvaa tuotetta tähän lisättävän me emme voi hyväksyä sitä, että tällä vuosisadalla ja tuhannella on olemassa tässä suhteessa vielä tällainen musta aukko. Eli meidän pitäisi selvittää teosten tekijät ja selvittää myöskin tekijänoikeuskysymykset. Ja sitten kolmas asia. Erittäin tärkeää olisi pyrkiä löytämään tälle projektille kestävälle perustalle pohjautuva rahoitusjärjestelmä. Vielä kerran kiitokset tästä tähän mennessä tehdystä työstä. Kiitoksia. Kiitoksia. Folman tai Seli komission puolesta, kumpi haluaa käyttää puheenvuoroa? Olkapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Euro europeana on tulosta aivan ennalta näkemättömästä yhteistyöstä eurooppalaisten kulttuuriinstituutioiden välillä. Ja kuten täällä on korostettu, tämä on vielä meneillään olevaa työtä. Tällä hetkellä europeana on vielä prototyyppivaiheessa, mutta se antaa jo suoran pääsyn kuudelle, kuuteen miljoonaan digitaalitallenteeseen. En puhu tässä pelkästään kirjoista, vaan arkistodokumenteista, vanhoista kartoista ja ääni äänitteistä. Politiikan tavoitteena on tässä, että vuoteen 2010 mennessä meillä on 10 miljoonaa tallennetta ja tänä vuonna lanseerataan vahvistettu europeana versio. Tässä luonnosasiakirjassa ja tämän päivässä keskustelussa eri kommenteissa mä haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta. Ehdotukset, joita on tehty, itse asiassa liittyvät hyvin tärkeiden asioiden kirjoon. Ajatellaanpa vaikka näiden kirjastojen järjestäytymistä jäsenvaltioissa, digitaalimateriaalin pitkän aikavälin säilytys Euroopassa, miten se järjestetään, itse digitalisoinnin loppuun vientiä, mitä voidaan eurooppalaisella tasolla tehdä. Ja tietysti hyvin tärkeä aihe on se, millä tavalla europeanasta voidaan tehdä suuren yleisen keskuudessa tunnetumpi. Itse europeana tiimi on ollut varsin varovainen julkisuuden suhteen sen vuoksi, että palvelu on vielä prototyyppivaiheessa. Joten tässä on paljon mielenkiintoisia ehdotuksia mukana mietinnössä, mutta haluaisin myös muutaman varoituksen sanasen lausua tässä. Europeana on järjestetty hajautetulla tavalla. Ja itse asiassa sisältö pysyy kulttuuriinstituutioiden piirissä. Euroopan auttaa löytämään ne ja luo eri maiden materiaalin välille synergiaa. Esittelijä esottaa, esittää paljon keskitetympää lähestymistapaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi lähteä aivan nollasta liikkeelle, uudesta lähtökohdasta. Se menee kaiken se vastaan, mitä tähän asti on tehty, mukaan lukien parlamentin päätöslauselma vuodelta 2007 ja neuvoston johtopäätöksiä vastaan. Sitten täällä esitettiin useita huomioita kulttuurin vapaasta saatavuudesta. Itse asiassa Euroopan tällä hetkellä jo antaa ilmaisen pääsyn miljooniin julkisiin lähteisiin. Tietysti mitä tulee yritysmateriaaliin Tämä täytyy tehdä sillä tavalla, että täytyy ottaa huomioon oikeuksien omistajien oikeudet. Eri tote, mitä tulee audiomateriaaliin, tässä voisi olla erilaiset lupamenettelyt kirjastojen ja lisenssien omistajien välillä. Kirjeen osalta voisi olla linkkejä Europeanaan ja kerrottaisiin, mistä materiaali voi löytää, mutta se täytyisi ostaa. Täällä kommentoitiin myös tekijänoikeussääntöjä, komissio on tätäkin tarkastellut ja itse asiassa viime lokakuulta on oikeu, tekijänoikeuksista tiedonantaja siinä laajasti käsitellään tätä. Sitten lopuksi Euroopan hallinto, se tulee tulevaisuudessa olemaan keskitettyä, näin on ainakin ehdotettu, me tarkastelemme tätä yhdessä Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kanssa. Kiitoksia Tehän tiedätte, arvon kollegat, että menettely on erityinen, eli nopeutettu, koska kulttuurivaliokunnan mukaan ottaminen tuotti ongelmia. Tästäpä syystä me sovimmekin, että äänestys on neljäs päivä ensi kuuta ja tarkistukset on jätettävä ainoastaan englanninkielisenä. Olen erittäin kiitollinen, että olette suostuneet tähän menettelyyn ja ensi viikolla jatkamme työskentelyä tämän asian piirissä. Seuraavaksi kohtaan 30. Mietintö komission vihreästä kirjasta biojätehuolto Euroopan unionissa aiheena. Siis ja valmistelija Charles Chichester, olkaapas hyvä. Thank you, Chairman. And I thought I'd... Kiitos, puheenjohtaja. Niin. Melkein jo luulin päässäni pälkähästä. Biojätteitä öö, koskeva vihreä kirja laadittiin jo jokin tovi sitten 2008, komission vihreä kirja siis. Siinä määritellään, mitä on öö, jäte. Se on biohajoavaa keittiö, öö, elintarvikejätettä, ravintolajätettä ja vähittäismyyntijätettä, puutarhajätettä ja elintarvikkeiden jalostuslaitosten jätettä. Sitten kerrotaan, mitä se ei ole, kuten muun muassa metsätalousjätettä. Meillä on kerrottu, että biojätteen kokonaismäärä EU:ssa on noin 76,5-102 miljoonaa tonnia. Aika epätäsmällinen luku. Ja lähteitä on, päälähteitä on kaksi. Vihreät jätteet puistoista, puutarhoista, etc. toisaalta, ja sitten keittiöjäte, elintarvikejäte toisaalta. Ja sitten todetaan, että tähän jätteeseen sovelletaan aika lailla eri, erilaisia kansallisia sääntöjä, siis tämän jätteen käsittelyyn nimenomaan, ja luetellaan muutamia tämänhetkisiä käsittely, mm, käsittelymenetelmiä, muun muassa Ähm, jätteen lajittelu. Äh, siihenhän olen äh, törmännyt kotonakin, kun äh, jätteitä täytyy lajitella aina oikeisiin säkkeihin ja sehän on omiaan saattamaan ihmisen hulluuden partaalle. Sitten ovat kaatopaikat. Kaikkihan olemme yhtä mieltä siitä, että kaatopaikat ovat pahasta. Sitten on polttomenettely jätteiden polttaminen on joidenkin mielestä hyvä asia, edellyttäen, että siitä sitten saadaan energiaa talteen otettua. Palaan tähän myöhemmin. Sitten on biologisia käsittelylaitoksia tai menettelyitä, muun muassa kompostointi. Jälleen kerran tuttu juttu minulle. Meillähän keittiöjäte pistetään laskiämpäriin, jossa se pikkuhiljaa sitten äh, mätänee ja sitten se heitetään maaperään. Ekologisesti ympäristöystävällistä. Sitten on myös anaerobinen hävittäminen, eli jätteet pistetään suuriin säiliöihin ja hienoin kemikaalein ja muin prosessein jäte muuttuu kaasuksi. Sekin voi olla hyödyllistä energiatarkoituksia silmällä pitäen. Eli tosiaan Palaan tässä eroihin jäsenvaltioiden välillä. On kolme lähestymistapaa Yksi löytyy Toisaalta polttominen, jätteiden poltto. Tietyissä jäsenvaltioissa ja kaatopaikoilta jäte viedään polttolaitoksiin. Sitten on sellaisia jäsenvaltioita, joissa kierrätysaste on korkea. Kierrätetään, lajitellaan ja kierrätetään. Britannia ei ole tässä kategoriassa. Ja sitten on maita, joissa turvaudutaan kaatopaikkoihin. Yhtäkään jäsenvaltiota ei täällä mainita, mutta uskon, että aika monet jäsenvaltiot kyllä luottavat myös kaatopaikkoihin. Me emme niitä suosi, joten meidän tulisi löytää muita keinoja käsitellä kaatopaikkajätettä. Sitten ympäristövaliokunnan Heiniä on seuraava, ja on hyvä, jos meilläkin, meidän valiokunnassa me ollaan yhtä mieltä ympäristövaliokunnan kanssa, ja voimme antaa heille tietoa. Erityisen kiintoisaa meille on tämä energiantalteenotto, taikka se, kuinka jätteistä saadaan energiaa. Ja tähän mielestäni meidän tulisi keskittyä. Euroopan ympäristövirasto on laatinut raportin, jossa ehdotetaan, että, tai sanotaan, että bioenergian potentiaali, kun puhutaan kuntajätteestä, on 20 miljoonaa öljyekvivalenttia per vuosi, eli se voisi olla 7 prosenttia kaikesta uudistuvasta energiasta vuonna 2020. Eli tässä puhutaan merkittävästä energian lähteestä. Ja tätä kannattaa kyllä todella viedä eteenpäin, koska se on hyvä tapa lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, päästä eroon jätteestä ja tuottaa energiaa. Komissio vihreässä kirjassaan lopulta esittää muutamia kysymyksiä. On oikeastaan kahdeksan kysymystä, joihin valitettavasti minun nähdäkseni ainoastaan yhteen meidän täytyy vastata. Se nimittäin liittyy energian talteenottoon. Tämä on se alue, johon meidän tulisi lausunnossamme keskittyä. Ja nyt käännynkin kollegoiden puoleen, jos haluaisitte liittyä tähän keskusteluun, ottaa osaa tähän keskusteluun. Olen alkanut valmistella jo lausuntoluonnosta, mutta aikataulumme mukaan, tai sen aikataulun mukaan, jonka minä olen nähnyt. Meillä on vielä aikaa sisällyttää kollegoiden ehdotuksia, ja olisin kyllä kiitollinen, jos kollegat niin tekisivät, edellyttäen, että ne liittyvät ystävällisiin, kohteliaisiin tapoihin käsitellä jätteitä. Herzlichen Dank. Als erstes hat die Kollegin... Sydämelliset kiitokset. Ensimmäisenä kollega Hall. No olen ystävällinen ja kohtelias. Tässä varmasti. Kiitoksia. Tässä vaiheessa Kyllä, olisin yhtä mieltä kanssasi sen osalta, että todellakin jäteenergia on sellaista, johon meidän pitäisi keskittyä. Panen merkille, että tässä on varsin paljon kiinnitettykin tähän asian huomiota komission asiakirjassa, nimenomaan anaerobiseen tuotantoon, jolla voidaan luoda biokaasua. Ajatellaan nyt vaikka sitä voidaan käyttää autoissa ja lisä, pienellä lisäkäsittelyllä sitä voidaan käyttää myös kaasun, muissa kaasusovellutuksissa. Mutta tässä nyt tällä hetkellä kehitellään muitakin teknologioita, joilla lisätään mahdollisuutta käyttää käyttää jätettä energiatarpeita varten. Tästä potentiaalista saimme hieman osviittaa, kun loimme tämän uusiutuvien energialähteiden direktiivin ja muistatte, miten annoimme lisäpisteitä, jos näin voidaan sanoa, jätteistä johdettuulle biopolttoaineille. Olen erityisen kiinnostunut ja oma äänestäjäkuntani on tätä ehdottanut. Eli tällainen prosessi, jota käytettäisiin, epäaerobinen prosessi, joka ei johda biokaasuun, vaan etanolin, toisen sukupolven etanolin tuotantoon. Olen hieman huolissani siitä, että jos me emme tässä vaiheessa tästä keskustele, niin saattaa olla, että meillä on lopulta sitten sellainen määritelmä, epäaerobisesta jätteen käsittelystä, joka keskittyy pelkästään biokaasuun eikä pidä sisällään sitä valtaista potentiaalia, joka sisältyy myös siihen, että otettaisiin bioetanoli linja tähän mukaan, ottaen huomioon teknologian kehitys. Joten jos olisi mahdollista ottaa tämä asia nyt vielä mukaan mietintöisiin, niin tämä olisi hyvä juttu. Sydämelliset kiitokset sitten kollega Jan Cisek. In hvala našemu poročevalcu za eh, zelo... Kiitoksia esittelijälle. Selkeästä kuvasta, jonka hän eteemme maalasi tästä aiheesta. Olen yhtä mieltä siitä, että suurin osa niistä seikoista, jotka kuuluvat meidän toimialaamme, eh, on tullut otetuksi huomioon, mutta meidän toimialamme sisältää siis seuraavan. huomaan, että uudet, uh, uudet mahdollisuudet liiketoimintaan kyllä kuuluvat meidän valiokuntamme ähm, sovellusalaan, toiminta-alaan. Viittaan tässä muun muassa raaka-aineiden prosessointiin. Korostaisin sitä, että tämä saattaa olla ongelma. Ei ainoastaan äh, minun maassani tämä ole ongelma, vaan tämä on eurooppalainen ongelma, koska ihmiset eivät välttämättä koe olevansa kotona tällä alueella, joka liittyy jätteiden käsittelyyn. Minun mielestäni meidän tulisi Euroopan tasolla lisätä ihmisten tietämystä jätteiden käsittelyalasta, maalata selkeä kuva heidän eteensä, jotta ymmärtäisivät, että ei Euroopassa keskitytä vain yhteen asiaan. Meidän täytyy korostaa, että selvittää tai tehdä selväksi kansalaisille se, että yritämme löytää parhaita ratkaisuja kaikilla rintamilla, ja meidän valiokuntamme nimenomaan tulisi sanoa tämä, tämä ääneen. Korostaisin myös sitä, että mielestäni olisi hyvä korostaa jälleen kerran sitä, että kestäviä kriteereitä tarvitaan my- myös biomassan käsittelyyn, ja päätöksiä tulisi tehdä näiden kriteereiden perusteella siitä, miten bio- biologista jätettä käsitellään. Ja haluaisin sanoa myös seuraavan asian. Mitä tulee näihin uusiin aloitteisiin, meidän täytyy olla kieli keskellä suuta. Minun nähdäkseni tämän vihreän kirjan tavoitteena on vastata siihen kysymykseen, tarvitaanko yhteisön toimia tällä alalla. <clears throat> Minusta nähden päätös siitä, minkälaista, minkä tyyppistä teknologiaa käytettäisiin, on riippuvainen paikallisista tilanteista – Siksi mielestäni meidän tulisi olla hyvinkin kielikeskellä suuta, kun pohdimme, miten syvästi haluamme puuttua ja miten, missä määrin su- kunnioittaa subsidiariteettia. Kiitos. Danke für Hinweis. Kiitokset tästä muistutuksesta. Arvo kollega sieltä takaa, olkaa hyvä. Köszönöm igen, Herra puheenjohtaja, kiitoksia. haluaisin myöskin osallistua tähän keskusteluun. Toteaisin, että olen kemian alan insinööri, olen työskennellyt 30 vuoden ajan bioteknologia-aiheen piirissä. Niin kuin valmistelija totesi, niin kyse on jätteistä. jätteistä, joista pitäisi saada vain anastaan tuottaa biokaasua. Muuta toimintamahdollisuutta ei ole, joten meidän täytyy keskittyä biokaasuun. Bioetanoli ei pidä paikkaansa, se ei kuulu tähän. Meidän tulee keskustella vain ainoastaan biokaasusta ja biometaanista. Prosessihan näyttää siltä, että kuivattu materiaali käytetään uudestaan sedimentointiin prosessin jälkeen. Kaasua voidaan tästä voittaa ja sitä voidaan puhdistaa, kuten maakaasua sen lämpö energiamäärä ei ole niin hyvä kuin maakaasussa, mutta biokaasua käytetään paikallisesti kaupungin osassa tai pienessä taajamassa. Eli ja muistuttaisin, että aiheeseen liittyen löytyy ammattikirjallisuutta vaikka kuinka paljon ja teen tiivistä yhteistyötä Chichesterin kanssa. Tämä tekniska verken, joka toimii Ruotsissa, tietää, mistä tässä on kyse, ja se käsittelee juuri näitä menetelmiä, joten meidän tulisi paneutua juuri näihin mainittuihin menetelmiin ja kysymyksiin. Kiitoksia. No, Kiitoksia tästä tiedosta. Haluaako komissio kantaa kortensa kekoon? Ei, joten valmistelee vielä lyhyesti, olkaa hyvä. Just a little if I may, uh, Chairman. First of all... Ihan lyhyesti, jos sopii. Haluaisin ensinnäkin kiittää kollegoja heidän puheenvuoroistansa ja sanoisin, että Todellakin olin ennakoinut niitä huomautuksia, joita esitettiin, että ei jättettäisi tiettyjä teknologioita tämän ulkopuolelle. On todella tähdellistä, että vaihtoehtoja pidetään avoimina ja me haluamme rohkaista monimuotoisuuteen. Tämähän on toimitusvarmuuden salaisuus ja tämä työ tuo myös mukaan kilpailuelementin. Joten olin ajatellut, että tänne otetaan sellainen kohta, jossa sanotaan, että korostaa sitä tärkeyttä, joka on sillä, että pidetään kaikki tekniset biojätteen hallinnointivaihtoehdot avoinna niin, että rohkaistaan innovaation ja työpaikkojen luomiseen tällä alalla. Tämä, tämä varmaakin vastaa Rovien Hall ja Jordan kommentteihin monimuotoisuudesta. Olen yhtä mieltä Rova Joronsin kanssa kestävistä kriteereistä. Kuitenkin pieni sivu huomautus tähän. Minä kuulin tulkkauksesta biomassa, mutta varmastikin puhumme tässä biojätteestä, joka on eri asia kuin biomassa, koska biomassaa me teemme tahallisesti, josta siitä sitten tehdään esimerkiksi etanolia, kun taas jäte on, <laughs> se nyt on jätettä. Olisi mielenkiintoista kuulla todellakin tästä teknologiasta vielä. Joten toivottavasti tämän keskustelun pohjalta voin esittää sitten seuraavalla kerralla mietintöluonnoksen. Ja toivottavasti tässä prosessissa ei luoda liikaa jätettä. Dankeschön. Kiitoksia. Sitten immateriaalioikeuksien valvonnan tehostaminen sisämarkkinoilla esittelijä Paul Hübisch. Hän ei ole tänään paikalla, mutta Jordan Sislik korvaa hänet täällä. Kiitos hänelle siitä ja teille puheenvuoro. Olkaa hyvä. Uh, niin kiitoksia. Paul Rybik ei valitettavasti päässyt paikalle. Ja minä yritän tässä nyt korvata hänet, mutta en tietenkään voi tarjota kaikkea sitä tietoa, mitä hänellä olisi. Mutta voi kuitenkin vakuuttaa teille, että kommenttinne kulkeutuvat myöskin hänelle. Jottei synny mitään väärinkäsityksiä, niin tulen esittämään hänen lausumansa hän ehdottaa, että valiokunta huomioisi seuraavan eh, suosituksen. Ensimmäinen kuuluu, että yritetään vaalia Euroopan laajuisia immateriaalioikeuslisenssejä. Toinen suositus on, että pyrittäessä sisämarkkinoiden varmistamisen IPRn suhteen, niin käytettäisiin vain ainoastaan yhtä tie- työkieltä Euroopan unionin laajuisesti. Kolmanneksi interoperatiivisuus yritettäisiin ottaa käyttöön IPRn sisällä riippumatta siitä, mitä teknologiaa tai formaattia käytetään ja että eri formaattien välinen yhteensopivuus taattaisiin. Lisäksi IPR taata, pyritään taataan, niin samalla yritetään mahdollisimman nopealla Euroopan laajuisella lisensointijärjestelmällä. Lisäksi olisi otettava käyttöön tiukat sanktiomääräykset noudattaen sitä periaatetta, että arvoisat kollegat, tulkit pyytävät, että josko voisitte hidasta ihan pikkasen. Uh, start again with the point number... No niin, no aloitetaanpas uudestaan kohdasta viisi. Yritetään ottaa käyttöön tehokkaita sanktioita, joilla joita sovelletaan tekijänoikeusrikkomuksiin. Sovelletaan sitä periaatetta, että Jos tiedon äh, välitysjärjestelmiä käytetään hyväksi, niin nämä, tämä tiedon välittäminen ei tarkoita tekijänoikeusrikkomuksia. Ja mitä tulee muihin äh, tapauksiin, niin otetaan huomioon myöskin muun muassa äh, kauppapoliittiset määräykset. Ja lisäksi tarvittaessa arvioidaan niitä vaikutuksia, jotka liittyvät juuri IPR-järjestelmään, erityisesti silloin, kun kyse on PK-yritysten toimintamahdollisuuksista. Ja viimeisin huomio, Euroopan äh, petosten torjunta ja piratismin vastaisen yksikön kautta yritetään äh, ottaa käyttöön johdonmukaiset ja yhtenäiset menettelytavat, jotta voidaan arvioida, miten kansalliset järjestelmät toimivat ja näin pyritään varmistamaan, että ala aloista riippumatta toimintamalli olisi Euroopan unionin laajuisesti yhtenäinen. Kiitoksia. Kiitoksia. Yksikään varjoesittelijöistä ei ole paikalla, joten tämän asian käsittely nopeutuu entisestään. Ja komissiokaan ei varmaankaan halua käyttää puheenvuoroa, joten hienoa esityslistan kohta tältä osin on käsitelty loppuun. Näin pääsemme kohtaan 31 ja tilanne on yhtä. Yksinkertainen valmistelija ei myöskään ole paikalla, joten tätä asiaa ei käsitellä laisinkaan. Muut asiat ei ole mitään kerrottavaa. Seuraava kokous 4. helmikuuta, sekin on jo teidän tiedossa. Joten kiitoksia oikein paljon. Siis pyydän anteeksi, että joudun keske- päättämään kokouksen jo tässä vaiheessa ja joudun lähettämään teidät kotiin. Kiitoksia. No, me... Ai niin, ai niin, kollega Chichester, vielä yksi huomio. Kokous ei olekaan vielä päättynyt, valitettavasti. Kollega Chichester. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. En voi jättää tätä hetkeä käyttämättä. Haluan onnitella teitä siitä, että saatoitte esityslistan päätökseen etuajassa. Me tunnemme, minkälaisia paineita teillä on, kun me olemme näinkin monisanaisia me jäsenet. Toivotan teille hyvää viikonloppua.